on herra Claude Roland. Monsieur Roland Claude. Madame la Présidente. Puhemies, työntekijöiden lähettämistä koskeva direktiivi on hyvin, hyvin merkittävä sekä työntekijöiden että yritysten kannalta, erityisesti rakennusalalla ja myös tieliikennekuljetusten alalla. Jatkuvasti minä saan yhteydenottoja työntekijöiltä ja kansalaisilta. Tämä sosiaalinen hintojen polkuja on todellinen vitsaus koko Euroopassa ja sitä täytyy vahvasti torjua. Direktiivissä on ongelmia, sen täytäntöä, sitä pitää korjata ja se on nyt jo, sitä on korjattukin, mutta kansallisessa lainsäädännössä tätä direktiiviä täytyisi ryhtyä täytäntöön panemaan nopeaa nopeasti, jotta palkansaajien oikeudet saadaan taattua ja värinkäytöt, petokset ja epälojaali kilpailu saataisiin kitkettyä. Kansalliset viranomaiset ja eurooppalaiset viranomaiset niin ne täytyy pohjautua työmarkkinosapuolten kokemukseen ja tietoihin ja nyt heti ryhtyä uudelleen laatimaan tätä direktiiviä. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja, puhuja on Chaba Molnar, minuutti. Elnök asszony, egy szörnyű idézettel szeretnék kezdeni. Puhemies, haluaisin esittää alkuun järkyttävän sitaatin. Put on the microphone, please. Mikrofoni, olkaa hyvä. Is it okay? Toimiiko mikrofoni? Okei. Okay. Egy idézettel szeretnék kezdeni. Nem akarunk tőlünk külön... Haluaisin alkuun esittää sitaatin. Me emme halua eri kulttuurien edustajia, sellaisia ihmisiä, joilla on erilaisen kulttuurin tavat. Haluamme säilyttää Unkarin unkarilaisena. Tämä järkyttävä lause ei tullut minkään ääripolitiikon suusta, vaan pääministeri Orbanin suusta Pariisissa eilen. Tämä on rasistinen ja järkyttävä kommentti. Se loukkaa ranskalaisia ja myös surmansa saaneiden muistoa. Pääministerimme pitää maahanmuuttajia kaiken pahan alkuna ja juurena. Hän katsoo, että heillä ei ole mitään sijaa tässä mielenosoituksessa. Minä olin Pariisissa paikalla. Kyse ei ollut kenenkään ulos sulkemisesta, vaan kyse oli eurooppalaisista arvoista ja ihanteista. Ja tästä syystä Euroopan parlamentissa on tehtävä aivan selväksi, että pääministeri Orban ei puhunut unkarilaisten nimissä. Me emme ole hänen kaltaisiaan. Uskomme edelleenkin veljeyteen, tasa-arvoon ja vapauteen. Seuraavaksi Angel Sambaski, minuutti. госпожо председателстващ, уважаеми колеги. Puhemies, hyvät kollegat. Äskettäisten Pariisin tapahtumien yhteydessä näiden islamistiterroristien toimien jälkeen eurooppalaisia arvoja vastaan olen huolissani tuhansista ja tuhansista laittomista siirtolaisista, jotka saapuvat unionin alueelle ja myös Bulgariaan. Nämä tapahtumat osoittavat ajavat meidät miettimään unionin maahanmuuttoa järjestelmää ja yhteisiä arvojamme uudelleen. Bulgaria ei voi enää sietää tilannetta, että on laittomia maahanmuuttajia tuhansia ja tuhansia meidän me eivätkä he ole saaneet vielä pakolaisasemaa tämä kaikki vaikuttaa myös meidän turvallisuutemme ja arvomme vaaraan. Kiitos. Seuraavaksi Vesera Pastereccia. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Venezuelassa eh, on poliittista syrjintää, eh, kidutuksia, suorastaan tappoja, opposition edustajien tappoja. Tämä on valtavan järkyttävä todellisuus Venezuelassa ja näille henkilöille täytyisi tarjota pakolaisstatema, asema. Parlamentti on tuominnut tämän tilanteen viime istunnossaan, mutta olen todella ikävissäni siitä, että monet kuitenkin hylkäsivät tuon julkilausuman. 75 prosenttia parlamentin jäsenistä tosin tuomitsi Venezuelan tapahtumat ja on vaatinut Venezuelan hallitukselta ihmisoikeuksien ihmisoikeuksien kunnioittamista ja tilanteen muuttamista parempaan suuntaan. Anteeksi. Niin tämä on kaikille, kaikille pidätetyille ja kidutetuille. Me parlamenttina olemme kaikkien Venezuelassa kidutettujen takana. Kiitos rouva Besera Pasterecha. Seuraavaksi Neoklis Silikiotis. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. 6. tammikuuta lähtien Turkki on jälleen jatkanut Naftex-operaatiota ja on tullut Kyproksen talousvyöhykkeelle. Ja näin Kyproksen tasavallan oikeuksia on loukata. Tämä ei auta Kyproksen ongelman ratkaisemisessa. Miksi Eurooppa ei toimi asiassa? Euroopan parlamentin pitäisi vaatia lopettamaan tämän laittoman valloituksen. Tämä alus pitäisi poistaa Kyproksen aluevesiltä. Tur- Turkki ei saa rikkoa EUn jäsenvaltioiden suvereeneja oikeuksia eikä loukata yhteiskuntaa Kyproksella. Me odotamme konkreettisia toimia, jotta Aftex-operaatio lopetetaan ja alus poistetaan Kiitos. Seuraavaksi Jordi Sebastian. Herra Sebastian. Herra Sebastian. Kiitos kollegas. Hyvät kollegat, viime vuoden tammikuussa Euroopan lääkevirasto antoi hyvät, hyviä uutisia hepatitis C-stä. 90 prosentista tapau, lääketapauksia oli päästy hyvin tuloksiin kuitenkaan tämä ei ole totta Espanjan valtiossa, koska näitä lääkeitä on käytetty hyvin, hyvin vähäisissä tapauksissa. 30 000 eurooppalaista kuitenkin tarvitsisivat tätä, vaikka tätä lääkettä on annettu vain muutamalle tuhannelle. Monet kuolevat Marissa, Gironassa ja monessa muussa sairaalassa ja Espanjan äh, hallitus ainoastaan pelastaa pankkeja ja sitten tuhoaa elämää ja lääkeyritykset yritykset määräävät hinnat ja ajavat ihmisen elämän suoraan vaaraan. Ja e, komission pitäisi nyt puuttua tähän tilanteeseen, kun vastuuttomasti Euroopan kansalaisia näin kohdellaan. The next Kiitos. Seuraavaksi Tim Aker, olkaa hyvä. Uh, we are told that we must stay... Meille sanotaan, että meidän täytyy pysyä EU-ssa työpaikkojen takia. Kertokaapa tämä monelle tuhannelle ihmiselle vaalipiirissämme, kun Tilburyn voimala suljettiin. Direktiivi on johtanut siihen, että joudumme sulkemaan voimaloita, jotka tuottivat kolmasosan energiastamme. Ed Miliband on kuitenkin yhtä aikaa ollut äh, vastuussa näistä kysymyksistä. Olemme kysyneet Milibandilta ja hänen avustajiltaan, miksi he eivät tehneet mitään näiden työpaikkojen pelastamiseksi. Yhdessä olette toimineet niin, että työpaikkoja menetetään vaalipiiristäni. Omassa maassani ja vaalipiirissäni työpaikkoja on todella menetetty. Yhteisöt, niin kuin Silbury on jätetty un, unohduksiin ja teitä tullaan arvioimaan tekojenne perusteella. Työn, työtä tekevät ihmiset tästä kärsivät. Kiitos. Seuraavaksi Zoltan Balco. Kiitos puhemies. South Stream kaasuputken rakentaminen antaisi vaihtoehtoisen energialähteen Euroopalle ja näin huoltovarmuus paranisi, mutta liberaalit ja EUn liberaalit ja epäoikeudenmukaiset kilpailusäännöt estävät tämän. Kaasua toimitetaan putken, putken kautta vain Saksaan, se ei ole ongelma. tästä vastaava henkilö väittää, että kaasuputki uhkaisi EUn huoltovarmuutta. Tämä johtuu siitä, että hän intressiensä mukaisesti EU pitäisi nyt päättää, kenen intressejä tässä palvellaan. Tällaisessa globaalissa valtapelissä, haluaako EU USAn kumppaniksi vai Palveleeko se jotain muita intressejä? Mariana Pet- Seuraavaksi Mariana Petir. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Kiitokset puhemies tuen oikeusvaltiota ja pyydän komissiota vaatimaan Serbialta sitä, että se poistaa lainsäädäntönsä, joka estää sotarikosten tutkimisen. Serbia ei, Serbian ei pitäisi voida jatkaa neuvotteluja Euroopan unionin kanssa. Se uhkaa Kroatian kansalaisia. Serbia pyrkii kohtelemaan kroatialaisia huonosti eräästä sotarikoksesta, joka tapahtui heidän mielestään Kroatiassa. Tämä koko tilanne on täysin absurdi. Mladic, kroatialainen sotu, sotilas, kidnappattiin Kroatiasta ja häntä on pidetty vankina viisi vuotta Serbiassa ja me toivomme, että komissio vaatii Serbiaa poistamaan tämän väärän lainsäädännön ja vapauttamaan Maricin. Kiitos seuraavaksi Jerzy Pospisil. informovat e, Kiitos. Haluaisin ilmoittaa kollegoille siitä, että Tsekin tasavallassa on päätetty uudesta julkisten hankintojen laista ja näin direktiivi julkisista hankinnoista pannaan täytäntöön. Tämä direktiivi hyväksyttiin EUn tasolla vuonna 2014. On hyvä, jos EU-tasolla voimme sopia lainsäädännön perusperiaatteista, ennen kaikkea mitä tulee julkisiin hankintoihin. Näin voimme myös tukea niitä yrityksiä, jotka eivät on pelkästään omissa jäsenvaltioissaan tee toim, ö, ö, toimi, vaan myös muissa jäsenvaltioissa. Tämä auttaa sekä PK-yrityksiä että myös muita isompia yrityksiä, kun ne luovat työpaikkoja ja saavat parempia liiketoimintamahdollisuuksia. Olen tyytyväinen tähän direktiiviin ja meidän pitäisi seurata sitä, sen toteuttamista ja ehkä myös laajentaa julkisia hankintoja. Kiitos. Seuraavaksi Katrin Steeler. Thank you, eh, Madam President. Kiitos puhemies. Haluaisin nostaa esille ihmiskauppakysymyksen ja erityisesti lasten kauppakysymyksen. Se on kaikista nopeimmin kasvava laittoman toiminnan ala. Joka vuosi globaalisti miljoonia ihmisiä kaupataan, 27-35 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti ovat tällä hetkellä urjuudessa. Tiefand on tehnyt hienon kampanjan, jolla tartutaan tähän kysymykseen todenteolla. Keskitytään 50 000 kaikissa heikommassa asemassa olevaan lapseen, annetaan heille koulutusta ja sellaisia taitoja, jotka voivat auttaa heidät köyhyydestä niin, että nämä ihmiset pidetään ihmiskauppajien ulottumattomilla. Joka 30 sekunti lapsi, lapsella käydään kauppaa. Meidän on tehtävä yhteistyötä ja kitkettävä tämä järkyttävä rikos ja varmistettava se, että lapsia suojellaan kaikkialla maailmassa. Kiitos puhemies. Kiitos Rova Stiller. Seuraavaksi Alfred Sand. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Viime vuosina me olemme luoneet vahvan kehyksen eurolle ja tukeneet jäsenvaltioiden taloutta ja pyrkineet pitämään sen tiettyjen parametrien sisällä. Tämä näyttäisi johtavan parempaan valvontaan, mutta kuitenkin Kuitenkin eh, nyt eh, Kreikan vaalit ovat johtaneet meidät eh, suureen huoleen. Euro on poliittinen hanke, liian suuri epäonnistumaan. Tämä on sen yksi vahvuus, mutta myös sen suuri heikous. Euroopan unionilla on paljon tällaista pehmeää valtaa. Tässä ei ole riittävästi liittovaltiotason rakenteita vankkuuden luomiseksi ja täytyy valvoa tilannetta paremmin. Tämä on nyt kuitenkin ajautunut skeptisismiin ja näin unionin valtaa aliarvioidaan. Tilannetta pitäisi poliittisesti uudistaa eikä ainoastaan teknisesti. Kiitos. Seuraavaksi Johan Starbatti. Hyvä puhemies. Kerroin, kerron nyt kokemuksestani Brysselin toimistossa. Varmasti monet ovat tämän jo kokeneet. Olin tekemässä keskittyneesti työtä ja silloin kun silloin kun äm, valo meni pois päältä ja Olin juuri lähestymässä valokatkaisinta, kun valot tulivat takaisin päälle ja puolen tunnin päästä tämä toistui. Ja nyt ymmärsin, että toimistossani on itse asiassa liikesensori. Sen, sen pitäisi siis tu, ö, valvoa sitä, onko joku vielä toimistossa vai voisiko valot laittaa pois päältä. Ehkä tällä säästetään energiaa, mutta tämä kyllä johtaa siihen, että meidän pitää huitoa käsillä toimistoissamme, antaaksemme sen viesti, että olemme vielä toimistolla. Ehkä tämän, tämän, tämän syklin voisi vähentää, vähentää jopa 15 minuuttia niin, että me kuntoilisimme vartin välein. Starbati voimme tämän, tämän pyynnön kyllä tutkia, mutta voisi ehkä myös lähteä toiseen toimistoon. Se olisi yksi vaihtoehto. Seuraavaksi Iljan Kutsuk. Puhemies, hyvät kollegat. Tapahtumat, kun ovat sitä, mitä ovat, me olemme edelleenkin järkyttyneitä terroristihyökkäyksestä Pariisissa. Tämä hyökkäys on tuomittu liberaalipuolueen johtajan suulla. Tämä hyökkäys ei saa johtaa vapauksien kaventamiseen, vaan pikemminkin moninaisuuden lisääntymiseen ja suvaitsevaisuuteen. Meillä on myös suvaitsemattomuutta Bulgaariassa. Olen puhunut aiheesta jo marraskuun istunnossa. Kyse on rikkomusten toteamuksista, jotka havaittiin vaalilautakunnan toiminnassa omassa maassani. Kun olin käyttänyt omaa äidinkieltäni tässä yhteydessä, kyse on artiklan 10 rikkomuksesta – artiklassa 9, joka käsittelee kansallisten vähemmistöjen suojaa. Niin ikään myös artiklat 11 ja 12 Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tulivat tässä rikotuiksi. Nostan kysymyksen esille, koska minä rakastan maatani ja haluaisin, että se toimisi demokraattisten eurooppalaisten arvojen mukaisesti. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Matt Carthy. Thank you. Kiitos puhemies. Jotta Irlannin kansa voitaisiin pakottaa maksamaan 43 prosenttia tästä kriisistä. Dublinin hallitus on ottanut käyttöön monenlaisia veroja ja maksuja, jotka ovat jo johtaneet perheiden kärsimykseen. Nämä eivät, maksut eivät ole johtaneet parannuksiin ja ne ovat myös iskeneet huonotuloisiin ennen kaikkea. Kymmenet tuhannet Irlannin yhteisöt ovat osoittaneet mieltään tätä, tätä viimeistä vesimaksua vastaan. Irlantilaiset näkevät, että tämä maksu, jos se otetaan käyttöön, monet perheet joutuvat aivan laidalle. Hallitus, Irlannin hallitus on nyt todistanut itse, että tämä on hyökkäys Irlannin perheitä vastaan. Ja haluaisin nyt täällä Euroopan parlamentissa, niin kuin Irlannin kaduilla on, on sanottu, sanoa, että vesimaksu torjutaan ja me, voimme, aiomme torjua tämän kulukuripolitiikan. Kiitos. Seuraavaksi Karima Delli. Chers collègues, Hyvät kollegat, eilen Pariisissa ja kaikkialla Euroopassa ja jopa kaikkialla maailmassa meitä oli miljoonia välittämässä viestiä, että me emme pelkää ja me olemme täällä puoltamassa arvojamme tällä ilmaisuvapautta kohtaan osoitetun hyökkäyksen jälkeen. Me haluamme elää yhdessä ja me haluamme pysyä yhdessä tämä tahto on mahdollisuus. Me elimme pelon vallassa ja eilen me saimme elää yhdessä erilaisuuksinemme ja haluamme jatkaa tätä seikkailua yhdessä. Me haluamme rakentaa yhdessä Eurooppaa, jossa jokainen, jokaisella on oma paikkansa ja jossa ketään ei voida uhata sillä vain siksi, että hän on juutalainen muslimipoliisi, maahanmuuttaja tai tai toimittajaa tässä jotkut pelkäävät turvattomuutta. Tämä on tietysti ymmärrettävissä viimeisten päivien tapahtumien jälkeen, mutta meidän täytyy korkealta, korkealla, kovalla äänellä julistaa se, sitä, että me tarvitsemme kaikkea rakentaaksemme yhteiskuntiamme. Ja minä päätän puheenvuoroni siihen, että meidät haluttiin haudata, mutta ei tiedetty, että me olemme, he eivät tietäneet, että me olemme vapauksien ja kansanvallan siemeniä, tämä meksikolainen sanonta. Kiitos. Seuraavaksi Julia Moi. Ole hyvä. Egregio presidente, oggi qui voglio sollevare l'attenzione... Puhemies, haluan tänään kiinnittää huomionne vaaraan, joka uhkaa pientä Välimeren saarta, nimittäin Sardinia. Sardinia on nyt radioaktiivisen jätteen uhkaama. Meillä on siellä uranijätettä uhkana. Kansalaisiin uhka kohdistuu. Viime päivinä hallitus on yrittänyt salata kaiken tämän. Milloin vuotoja on tapahtunut ja missä tarkalleen. Haluaisin, että Euroopan unioni puhuisi näitä äh, tapahtumia vastaan. Tämä voi olla yleisempikin ilmiö Euroopan unionissa. Haluaisin, että toivo, toimitaan ennen kuin on liian myöhäistä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Lampros Fontoulis. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, me Euroopassa olemme nähneet väkivaltaa nyt, ja tietysti me kaikki tuomitsemme väkivallan, mutta Kreikassa tämä tapahtuu vain sanoina, mutta ei tekoina. Nyt kultaista aamukoittoa on uhattu. Me olemme kääntyneet poliisiylijohtajan puoleen ja olemme pyytäneet suojelua edustajillemme ja työntekijöillemme. Valitettavasti emme ole saaneet vastausta tähän pyyntöön. Haluaisin myös mainita, että meidän toimistojamme on myös töhritty graffiteilla ja poliisa, poliitsi, poliisi tämän vain pisti muistiin eikä äh, tehnyt mitään. Ja myös me, meidän toimistomme on myös toimitettu uhkakirjeitä. Tämä on myös missä lakaistu maton alle. Me pyydämme suojelua tältä parlamentilta, jos meidän hallituksemme tätä ei voi antaa. Me haluamme, että meitä suojellaan kellon ympäri. Me olemme nähneet jo kaksi uhria toisessa terroriteossa. Toivomme, että uhreja ei tule lisää. Ja toivottavasti tämä tilanne ei kärjisty. Kirtsos. Kiitos seuraavaksi Jorgos Kirtsos. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην Ελλάδα έχουμε εκλογές. Kiitos puhemies. Kreikalla on tulossa vaalit tammikuun 25. päivä. Mä tarkoittaa sitä, että kansainvälinen media on ryhtynyt puhumaan mahdollisesta Kreikan euroalueesta poistumisesta. Nyt puhutaan jopa 25 prosentin mahdollisuudesta, näin todella tapahtuisi. Jos me, kreikkalaiset ja eurooppalaiset, pysymme johdonmukaisina, niin kaikki sujuu hyvin. Mitä nyt pitäisi tehdä? Ensinnäkin meidän on toimittava sen mukaan, mistä on sovittu, mitä on luvattu, ja toiseksi on järjesteltävä velat uudelleen, jotta taloudelle annetaan mahdollisuus kasvaa. Jos toimimme tehokkaasti, niin pystymme sitten välttämään kielteiset vaikutukset taloudellemme. Kiitos, herra Kyrtsos. Ja anteeksi, että pyydin, pyysin lopettamaan. aika ei ollut oikein, oikein laskettu. Onneksi puhutte loppuun asti. Nyt Daniel Buda ei ole paikalla, joten seuraavaksi Rova Thun on Hohenstein. Kiitos puhemies. Niin kaikki varmasti tunnettekin tämän kysymyksen. Joissain valtioissa hallitukset välittävät ihmisoikeuksista, mutta joissain toisissa valtioissa näin ei toimita, vaan ihmisiä lähetetään lähtömaihinsa. Puhun Muratbek Ketebajevista. Hän haki turvapaikkaa Puolasta ja nyt häntä ajatellaan lähetettävän takaisin kotimaahansa. Ja tähän liittyy Espanjakin. Minä haluaisin vedota teihin kaikkiin siinä, ettei lähetettäisi kidutuksen uhan alla eläviä ihmisiä lähtömaihinsa. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, että ne henkilöt, jotka ovat saaneet turvapaikan jostain unionimaasta, saisivat suojan myös kaikissa muissa maissa. Kiitos. Herra Buda, saatte sitten seuraavalla kierroksella vielä puheenvuoron. Ja nyt seuraavaksi Tonino Pikula. Kiitos puhemies. Tämän vuoden alusta lukien pien kalastusta omiin tarpeisiin ei enää tunnusteta. Perinteisin keinoin nämä kalastajat ovat kalastaneet. Kustannukset ovat olleet korkeat, liikenneyhteydet vaikeat. Usein he asuvat pienillä saarilla. Nyt kuitenkin kiistellään siitä, miten pienkalastajat vaarantavat kalavarat ja miksi pienkalastajia pidetään vastuullisina tähän ongelmalliseen tilanteeseen? Väärinkäytökset ovat aina olleet olemassa, mutta eihän tämä voi olla ratkaisu. Meillä tehdään myös ero toisaalta urheilukalastajien ja toisaalta ammattikalastajien välillä. 2013 säännöksissä selkeästi mainitaan nämä erot. Jäsennysneuvottelujen puutteita ei pitäisi käyttää hyväksi tämän tapaisessa ongelmassa. Meidän on säilytettävä pienkalastus. Kiitos. Seuraavaksi Kashetu Kyenge. Grazie. Ehm, Kiitos Eurooppa puhui Pariisissa yhdellä äänellä ja puhui ilmaisunvapauden ja demokraattisten vapauksien puolesta. Kaikkia valtioita pitäisi puolustaa ääriliikkeitä vastaan. Meidän pitäisi unohtaa Afrikkaa. Herra Mukwege sai Saharovikin palkinnon viime vuoden lopulla, mutta hänen hänen sairaalansa tilit on jäädytetty. Euroopan parlamentin pitää puuttua ihmisoikeuksien rikkomuksiin ja juuri tällaista tapauksesta on kyse nyt Kongossa. Eurooppa on puhunut Pariisissa yhdellä äänellä, mutta Kongoa ei pitäisi unohtaa, sillä Boko Haram tekee siellä tuhoaan. Ja onneksi tänään parlamentissa päätettiin, että tästäkin asiasta puhutaan tällä viikolla myös kamerunilais, Kamerunissa on tapahtunut hyökkäys. Meidän ei pitäisi unohtaa sellaisen lapsen hoipea, ho, ho, se, sellaisen lapsen toivoa, joka kieltäytyy ryhtymästä itsemurhapommittajaksi. Meidän pitäisi ryhtyä toimiin EU-ssa. Kiitos. Seuraavaksi Markus Pretzel. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin ilmaista kunnioitukseni niille toimittajille ja pilapiirtäjille, jotka meidän liberaalia yhteiskuntaa palvellessaan murhattiin sekä myös niille poliiseille, jotka omaa maataan palvellessaan joutuvat murhatuksi, ja niille kansalaisille, jotka joutuvat murhatuksi siksi, että olivat osa tätä yhteiskuntaa, jota nämä terroristit vihaavat. Eli tämän, e, esitän surunvalttelun eli omaisille. Eurooppa on nyt syytellyt toisiaan sen sijaan, että olisi toiminut yhtenäisesti tällaista pientä vähemmistöä vastaan. Meidän yhteiset arvomme ovat unohtuneet, näin vaikuttaa nyt tapahtuneen. Mieluiten keskustellaan siitä, mistä arvoista tässä voisi olla kyse. Siksi me meidän pitää nyt varmistaa yhteiset arvomme, jotta yhteiskuntamme on vahva näiden, näiden ääriliikkeiden edessä, jotka harjoittavat terrorismia. Kiitos. Sitten Angelika Milner. Danke, Frau Präsidentin. Kiitos puhemies. Pariisin järkyttävien tapahtumien jälkeen me olemme surullisia, mutta myös pelkäämme. Me pelkäämme siellä, emme tiedä mitä seurauksia näillä viime viikon tapahtumilla on elämässämme. Meillä on jälleen tuskallisesti osoitettu, että vapaus ja demokratia ovat arvoja, joita pitää puolustaa. Vapaa yhteiskunta on sellainen, että sitä pitää kaikin voimin puolustaa aina ja kaikkia uhkauksia vastaan. Demokratia on nimittäin herkkä kasvi, jota pitää puolustaa. Nyt äh, teletunnistetietojen tallentaminen tai maahanmuuttopolitiikan kiristäminen, tämän vaatiminen ja näitä vaatimuksia on tullut oikeistolta, nämä ovat väärä suunta. Me tarvitsemme sen sijaan enemmän demokratiaa, enemmän mielipiteen vapautta ja enemmän oikeusvaltion periaatteita me tarvitsemme rohkeutta näiden puolustamiseksi. Kiitos Rova Mlinar. Seuraavaksi nyt Daniel Buda. Kiitos puhemies. Haluaisin kiinnittää huomiota sietämättömään tilanteeseen. Romaniaa kohdellaan toisen luokan valtiona. Liityimme vuonna 2007, kun edistyimme kaikilla alueilla hienosti eteenpäin. Kuitenkin pääsy Schengen-alueeseen on siirretty myöhempään vaiheeseen ja vedotaan teknisiin turvallisuussääntöihin. Nykyisellään Romania vastaa, takaa kaikki kaikki nämä tekniset vaatimukset ja se on myös havaittu monella tasolla. Silti kuitenkaan meitä ei ole päästetty Schengenin alueeseen ja tässä on erinäisiä tekosyitä esitetty eh, Euroopan suunnasta. Tämä vaikeuttaa romanialaisten yritysten ja kansalaisten toi liikkumista ja romanialaisten tuotteiden liikkumista unionissa. Ja siksi meidän täytyy sanoa suoraan kovalla äänellä Romaniaa täytyy kohdella tasa-arvoisesti niin kuin muitakin unionin jäsenvaltioita jäsenvaltioita ja Romanian täytyy päästä Schengenin alueeseen. Tämä on Romanian oikeus ja myös unionin velvollisuus. Kiitos. Seuraavaksi Peter Niedermüller. 2011-ben um, ez a ház elfogadta az európai roma stratégiát. Vuonna 2011 Euroopan romani-strategia hyväksyttiin. Meillä on tehty myös asiakirjoja tämänkin jälkeen, mutta tilanne ei ole miksikään muuttunut. Tällä hetkellä Euroopassa romani yhteisön asuntoolot ja kulttuuri tulevat syrjityiksi. Minulla ei kuitenkaan ole sitä käsitystä, että Euroopan parlamentti tai Euroopan komissio katsoisi että tilanne on sellainen kuin sen pitäisi olla. En oikeastaan tiedä, kuka on vastuussa romanikysymyksestä Euroopan komissiossa. Mehän puhumme eurooppalaisista kansalaisista, aivan niin kuin te puhemies tai minä itse. Sen takia haluaisin kääntyä sekä parlamentin että komission puoleen, jotta käsiteltäisiin romanikysymystä tehokkaammin. Danke, Herr Kiitos, herra Niedermüller. Seuraavaksi Beatrix von Storch. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin. Hyvä puhemies, kiitos. Hyvät kollegat, eivät pelkästään poliitikot tee politiikkaa. Yksi sana vain riittää ja tuo sana on Grexit. Grexit kuuluu nyt Saksan hallituksen piiristä, mutta Grexit on tuollainen uusi sana, jota käytetään pettämiseen ja uh, uh, uhkaamiseen. Nimittäin tässä petetään Saksan äänestäjiä, joiden pitäisi hyväksyä Kreikan apupaketti ja sitten samalla uhataan Kreikan äänestäjiä, joiden ei pitäisi valita Alexis Tsiprasta. Tämä on sekaantumista demokraattisiin vaaleihin demokraattisessa, demokraattisessa maassa. Mielestäni tämä on täysin tuomittavaa tämä kaikki ei toimi. Tässä menetämme työpaikkamme, mutta myös, mutta myös, ö, työ, mutta myös demokratiamme. Valuutta ei ole demokratian ytimessä tässä. Christian Silviu. Kiitos. Seuraavaksi Christian Silviu Busoi. Thank you very much. Atakul terrorist. Kiitokset. Tämä Charlie Hebdon kohdistunut terroristi-isku on järkyttänyt koko maailmaa. Pariisin tapahtumat eilen jo puolentoista miljoonan osallistujan avulla osoittivat, että ranskalaiset ja eurooppalaiset eivät pelkää, vaan puoltavat lehdistövapautta, kansalaisvapauksia ja yhdessä oloa. Meidän täytyy toimia yhdessä ja vastustaa uskonnollista sietämättömyyttä ja terrorismia ja meidän täytyy luoda yhteisiä tehokkaita strategioita voidaksemme kitkeä tällaisten tapahtumien mahdolliset, mahdollisen synnyn uudelleen. Me tahdomme tukea kaikkia ranskalaisia ja kaikkia näiden henkilöiden, kuolleiden henkilöiden läheisiä. Je suis Charlie, kiitokset. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi Yky Baye. Merci, madame la présidente. EKPn e pääekonomisti totesi, että euroalueella vallitsee deflaatioriski. Kysyntä laskee, kulutus laskee ja työttömyys kasvaa. Toki öljyn hinnan lasku on ollut myönteistä, koska näin kansalaiset saavat ostovoimaa, mutta riittääkö se deflaatioriskin torjumiseen? Jälleen kerran säästöpolitiikka osoittaa, minkälaisia kielteisiä vaikutuksia sillä on talouden alalla ja myös sosiaalisesti. Nyt komission puheenjohtaja on esittänyt investointihankkeen, mutta, hankkeen, mutta täytyy mennä pidemmälle. Ensinnäkin täytyy neutralisoida tuottavat julkiset investoinnit silloin, kun lasketaan alijäämää, eikä pelkästään silloin, kun osallistutaan tähän erityiseen investointirahastoon. Ja toiseksi EKP täytyy ottaa suurempi vastuu Euroopan elpymisestä, erityisesti niin, että deflaatioriski torjutaan. Nyt yksityisten sijoitusten mahdollisuudet on käytetty, on pystyttävää edistämään julkisia sijoituksia niin, että työt työllisyyttä ja kysyntää saadaan elvytetyksi. Kiitos. Kiitos, herra Baye. Ja nyt viimeisenä puhujana Rova Krala Eugenia Aguilera Garcia. Kiitos, puhemies. Minä tahdon osoittaa myötätuntoni myös Espanjan puolesta monille ihmisoikeuksien vuoksi. Espanjan menneisyyttä täytyy käsitellä oikealla tavalla, jos ajattelen tätä traumaattista menneisyyttä ja erityisesti Frankon ajan uhreja ja traumoja Euroopassa. Espanjassa ei vielä tätä kysymystä ole lopulta käsitelty. Sosialistihallitus on laatinut uuden lain, mutta se on jäänyt unohduksiin nykyhallituksen aikana. Frankon ajan uhreille tarvitaan uutta lakia ja erityisesti minun alueelleni, mutta nykyinen hallitus unohtaa tämän eikä myöskään tarjoa mahdollisuutta puhua totuuden äänellä eikä myöskään tukea uhreja ja minä haluaisinkin eh, tämä tälle täysistunnolle suuren äänen esittää tämän ongelman ongelman. Kiitokset teille. Näin puhujaluettelu on käyty loppuun asti. Seuraava istunto on huomenna tiistaina 13. tammikuuta 2015 kello 9.30 ja sitten 3.11. Esityslista on julkaistu ja se on saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivustolla. Istunto on päättynyt. Hyvää illanjatkoa.